julkilausuma, joka koskee valuuttalainoja. Näin puheenvuoro annetaan suoraan, puheen, annetaan suoraan puheenvuoro komissaari Hillille. Mr. President, thank you, and uh, I'm very grateful to have this. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen kovin ilahtunut siitä, että meillä on tilaisuus keskustella tästä valuuttalainakysymyksestä. kysymyksestä Asuntolainan ottaminen kodin ostoa varten on kaikkein suurin yksittäinen rahatransaktio, johon ihmiset elämänsä aikana ryhtyvät. Siitä syystä tarvitsemme hyvin elävää ja kilpailukykyistä asuntolainamarkkinaa, jossa ihmisillä on valinnanvaihtoehtoja ja jossa he tietävät, mitä he ostavat ja millä riskeillä. Yksi tuotteista, josta on viime vuosina tullut erittäin suosittu, olivat valuuttalainat. Useiden vuosien ajan ne tarjosivat matalia korkoja kuluttajille. Äskettäiset kokemukset ovat osoittaneet, että niistä voi muodostua myös ongelma, jos niitä tarjotaan kotitalouksille, jotka eivät kykene suojautumaan riittävästi vaihtokurssien muutoksilta. Esimerkiksi lainat Sveitsin frangeissa tarjoavat erinomaisen esimerkin. Niitä on käytetty paljon Kroatiassa, Puolassa, Unkarissa ja Romaniassa. Mutta kun Sveitsin kansallispankki päätti lopettaa Sveitsin frangin liittämisen Euroopan, euron arvoon, nuo asuntolainojen arvot nousivat valtavasti. Kotitaloudet silloin joutuivat vaikeuksiin ja tämä puolestaan sitten painosti hallituksia ryhtymään toimiin edesottaakseen niitä, jotka olivat joutuneet vaikeuksiin. Jotkut maat ovat jo hyväksyä tässä suhteessa lainsäädäntöä ja toiset pohtivat sen tekemistä. Sen suhteen, mitä komissio on todennut ja tehnyt tulevaisuuden varalle, olemme toimineet varmistaaksemme sen, että valuuttalainoihin liittyvät riskit hallinnoidaan paremmin, vahvistaen kuluttajasuojaa asuntolainadirektiivissä. Se ei kuitenkaan liity suoraan olemassa oleviin valuuttalainoihin, ja tässä suhteessa teemme läheistä yhteistyötä niiden hallitusten kanssa, jotka pohtivat parasta mahdollista lähestymistapaa. Luonnollisestikin meidän täytyy suojella kuluttajien etua. Sen lisäksi meidän täytyy varmistautua siitä, että kaikki mahdolliset toimenpiteet ovat täysin yhteneväisiä yhtenäismarkkinoiden kanssa ja että ne eivät suhteettomasti rajoita pääoman vapaata liikkuvuutta tai eurooppalaisten yritysten vapautta harjoittaa liiketoimia missä hyvänsä EU-ssa. Samoin meidän täytyy pohtia sitä, että mahdollinen vahinko, joka aiheutuu tästä luottamukselle, jos me tämän juridisen varmuuden vesitämme. Kroatia on päättänyt hyväksyä lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että lainansaajat voivat muuntaa valuuttalainansa, Sveitsin frangin valuuttalainansa euromääräisiksi siihen kurssiin, mikä, tapa, mikä oli olemassa ennen Sveitsin pankin toimintaa. Se kuitenkin asettaa tämän kustannuksen, joka muunnosta syntyy, joka käsittääkseni on noin miljardi euroa, miltei kokonaan niiden pankkien kannettavaksi, jotka lainat ovat myöntäneet ottamatta huomioon lainan saajien eri olosuhteita. Komissiolta ei kysytty tästä lainsäädännöstä ja Kroatian hallitus ei ollut siihen myöskään velvoitettu. Sen jälkeen kun lainsäädäntöä on hyväksytty, olemme pohtineet sitä, onko Kroatian muutokset luottolaitoslainsäädäntöön yhteneväisiä sisämarkkinoiden vaatimusten kanssa. Alustava analyysi on seuraava. On selvä, että lainansaajien suojelutavoite luottokriisin välttämiseksi voi puolustaa rajoituksia, joita luodaan elinkeinon harjoittamiselle tai pääoman vapaiden liikkuvuudelle, mutta se, että Sveitsin frangin määräiset lainat muutetaan euromääräisiksi keinotekoisen matalalla vaihtokurssille asettaa nämä kustannukset lainanantajille ja siinä mennään pidemmälle kuin mitä tarvitaan lainansaajien suojelussa. Tässä on selkeä ongelma ja meidän tulee siitä suhteessa, siinä suhteessa löytää oikea suhtainen lähestymistapa, joka edesauttaa sijoittajien suojan säilymistä Kroatiassa ja on sopimustamme mukainen. Asiasta keskustellaan ECOFIN-neuvostossa. Valvomme tilanteen kehittyystä Kroatiassa tarkasti, kuten myöskin muissa maissa, jotka pohtivat tällä hetkellä lainsäädännön hyväksymistä. Kaikki vaihtoehdot ovat avoinna, mukaan lukien rikkomusmenettelyn käynnistäminen, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Olemme läheisessä yhteistyössä Kroatian hallituksen kanssa se haluaa ehdottomasti löytää tavan edetä ja se pyrkii myöskin löytämään tasapainoisemman lähestymistavan, jonka avulla tämä taakka jakautuu tasapainoisemmin. Tuen tätä lähestymistapaa, mutta edistystä täytyy tapahtua nopeasti. Muussa tapauksessa meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Tarvitsemme siis ratkaisun, jonka avulla saadaan aikaiseksi oikea tasapaino, sellainen, joka on EU-lainsäädännön mukainen, joka suojaa kuluttajia ja myöskin sijoituksia yhtenäismarkkinoille. Tämä on se ratkaisu, johon minä pyrin. Ja tämä ratkaisu haluan nähdä kaikissa jäsenvaltioissa, jossa asia edelleen on huolenaiheena. Kiitoksia komissaari. Nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot. EPP ensin. Edustaja Karas, olkaa hyvä. Herr puhemies, komission jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää komission jäsentä näistä vastauksista kysymyksiimme. Esitimme tämän kysymyksen siksi, että meillä on lakeja, jotka liittyvät Romanian, Bulgarian valuuttalainoihin, jotka ovat eri valuutassa. Joskus näitä lakeja on muutettu joka, jopa takautuvasti, ja tämä heikentää kuluttajien ja investoijien luottamusta. Oikeusvarmuus, uskottavuus ja luottamus heikkenevät tätä kautta. Ja viimeiset toimet ovat aiheuttaneet huolta ennustettavuudesta, luotettavuudesta ja vakaudesta, mitä tulee näiden maiden oikeudellisiin puitteisiin, vaan yleensäkin EUn tasolla. Ja Euroopan keskuspankki on selkeästi todennut, että nämä toimet vaikuttavat kielteisesti rahoitusalan vakauteen, pankkialaan, reaalitalouteen. Eli tämä saattaa sitten levitä muihin jäsenvaltioihin. Eli haluan nyt selkeästi todeta, että Euroopan populistit, tämähän liittyy tähänkin, he eivät saa nyt sitten romuttaa oikeusjärjestelmäänsä ainoastaan siksi, että he lyhyellä tähtäimellä haluavat kerätä ääniä. Me edustamme yhteistä Eurooppaa. Meillä on oikeusyhteisö, arvoyhteisö, Euroopan unioni. Meidän pitää puolustaa sitä. Emmekä voi sallia sitä, että Euroopan oikeutta heikennetään ja muutetaan takautuvasti. Ja jo tässä vaiheessa Haluaisin esittää teille muutaman kysymyksen. Eli mitä jäsenvaltioita komissio on käsitellyt näissä kysymyksissä ja mihin toimiin aiotaan ryhtyä näiden valtioiden osalta, joissa tällaista keskustelua käydään. Nyt jo pitäisi osoittaa, että nämä toimet ovat EU-oikeuden vastaisia – eli pääoman liikkuvuuden vapaus ja siihen liittyvät vaarat. Kun ajatellaan yhteistä Eurooppaa ja pääoman vapaata liikkuvuutta ja oikeusvarmuutta, miten siihen vaikuttaa sitten se, jos yhtäkkiä takautuvasti muutetaan näitä sääntöjä ja silloin korkokurssit muuttuvat huomattavasti. Euroopan taloudellinen vahvuus oli ja on oikeusvaltioperiaate ja yrittäjien vapaus. Ja siksi meidän täytyy yhdessä varmistaa, että lyhyen aikavälin populismi ja nämä uhkaavat vaarat eivät voi vaarantaa koko järjestelmäämme. Kiitoksia edustaja Karas. Ja seuraavaksi SED-ryhmästä Edustaja Ivan. Kahdeksan ja puoli minuuttia. 5 minute jumate, dar eu știam, dar și 8 minute sunt bune. Uh, domnule președinte... Kiitos. Puhe, puhemies, hyvä komission jäsen. Totta kai meidän täytyy suojella kuluttajia sisämarkkinoilla on tärkeää, että sijoittajilla on toimintavarmuutta. Tämä on erittäin merkittävä asia. Tässä puhutaan kuitenkin taloudellisessa toiminnassa, jossa on kaksi osapuolta, joiden kummankin tulee kantaa tasapuolisesti vastuut ja riskit. Eli pankit, jotka antavat lainoja, saavat korkoja, ja niiden täytyy joskus kantaa myös tiettyjä riskejä. kaikille on oltava selvää, että nyt puhutaan vuoden 2008 kriisin vaikutuksista. Nämä ovat lainoja, joita annettiin vuosina 2007, 2006. Tuolloin asuntojen hinnat olivat vielä korkealla ja nämä asiakkaat ovat maksaneet lainojaan hyvin pitkään, kenties maksoivat 20-30 prosenttia alun perin asunnon arvosta. Pankit ovat saaneet rahansa takaisin ja jos ihmiset eivät ole pystyneet maksamaan, heillä on edelleen valtava velkataakka. Tämä on monissa maissa, kuten Kroatiassa, Romaniassa, valtava taakka. Eli kaikkien osapuolten täytyy tehdä nyt jotakin. Emme saa unohtaa sitä, että vuoden 2008 kriisi hyvin pitkälti oli pankkien aiheuttama. Ne antoivat erilaisia asuntolainoja ilman minkäänlaisia takeita siitä, että ihmiset pystyvät maksamaan lainoja takaisin edes kymmenen elinjän aikana. Eli tämä toiminta pankkien osalta oli erittäin vastuutonta. Pyrittiin saamaan hyötyjä, mutta tästä oli haittaa meille kaikille. Pankit kuitenkin pelastettiin ja investointipankkien johtajat pitivät ja säilyttivät taloudelliset etuunsa. Monet kuitenkin joutuivat jättämään kotinsa sen jälkeen, kun olivat maksaneet vuosikausia asuntolainaa ja he ovat edelleen asunnoista velkaa. Kroatiassa pankkien pitäisi nyt hoitaa tilanne, pitäisi päästä tilanteeseen, jossa pankit kantaisivat oman vastuunsa. Mutta komission jäsen, meillä, meidän on otettava huomioon eri tekijöitä, eri lukuja. Mikä on tuona aikana annettujen valuuttalainojen arvo, minkälaiset indeksit niissä oli tai marginaalit – On katsottava mahdollista vuokra-arvoa, joka asunnoilla oli siinä tapauksessa, että ihmiset eivät pystyneet maksamaan asuntolainoja. Eli tähän liittyy monia hyvin kielteisiä puolia, joita on syntynyt valuutalainojen myöntämisen jälkeen. Kroatiassa pankeilla on nyt tällaisia asuntoja ja taloja, joista ihmiset eivät pystyneet maksamaan lainojaan. On syntynyt pimeiden markkinoiden toimintaa ja hämäriä suhteita toimijoiden välillä. Tämä on vaikuttanut äärimmäisen moneen ihmiseen ja tämä ilmiö todella vääristää markkinoita. Tässä ei puhuta pelkästään pääoman vapaasta liikkuvuudesta, vaan rahoitusjärjestelmän vastuusta, pankkien vastuusta ja toimenpiteistä, joihin pankki ryhtyy myöntäessään lainoja. Pankkien pitäisi ottaa käyttöön lisää turvamekanismeja. Asiakkaiden pitäisi pystyä esimerkiksi mukauttamaan maksuehtoja. Tämä on uusi lainsäädäntö, joka meillä on käytössämme. Eli annetaan uusia takoja. Tämänkaltainen uusi lainsäädäntö Romaniassa vaikuttaa erinomaiselta. Jos asiakas ei pysty enää hoitamaan maksujaan, pystytään tarjoamaan vaihtoehtoja, mutta jotkut sanovat, että tämä ei anna kylliksi suojaa sijoittajille. Kuitenkin lainsäädännössä sanotaan, että asunto kattaa lainan arvon, joka sitten pankki saa takaisin silloin, kun laina jää hoitamatta. Jos otetaan tavallinen kansalainen kadunmies, jos hän maksaa 30 prosentin korkoa vuosien ajan ja loppujen lopuksi ei enää pystykään maksamaan, pankki ottaa alkuperäiset 30 prosenttia ja samoin tämän asunnon. No mitä pankki siinä nyt sitten häviää? Tämä ei minulle ainakaan ole selvää. Tässä pitää siis katsoa etuja, kustannuksia. Pankkien pitää toimi, toimia liikepankkeina, ei sijoituspankkeina. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi ESR-ryhmästä edustaja John Batski. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komissaari arvoisat kollegat, jotka olette kiinnostuneita tästä keskustelusta. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö valuuttalainoja otettaisi laajamittaista joissakin jäsenvaltioissa. Ne, jotka otettiin sveitsifrangeissa, olivat erittäin suosittuja Itä-Euroopassa, jossa miltei 60 prosenttia tavallista lainoista olivat tällaisia val- valuuttalainoja. Näitä ennen kaikkea myönnettiin kuluttajille ja yrityslainat muodostivat tästä aika pienen osan. Yhdistynyt kuningaskunta ja Luxemburg ovat yllättäen kaksi sellaista maata, jossa muiden maiden kansalaiset ovat lainottaneet näitä. Me tiedämme, että nämä lainat ovat houkuttelevia, koska kor- korot ovat olleet niissä matalammat ja takaisinmaksuajat pidemmät. Nämä ovat kuitenkin välittömiä hyötyjä ja lainat voivat olla riskialttiita, koska ihmisten tulot eivät ole tuossa samassa lainassa ja näin he ovat alttiina valuuttakurssin vaihtelulla. Kuten totesin, Sveitsin frangit olivat Keski- etä euroopassa erittäin suosittuja. Siitä huolimatta kuitenkin vuonna 2008 useiden valuuttojen arvo laski huomattavasti verrattuna frangiin. Ja lainanottajat joutuivat maksamaan takaisin paljon enemmän kuin mitä olivat ottaneet lainaa. 2008 useat bulgarialaiset ottivat valuuttalainoja, miltä ennätystasolla he halusivat ostaa oman kodin. Suuri osa lainoista kuitenkin otettiin Bulgarian omassa valuutassa tai eurossa. Näitä molempia pidettiin vakaampina. Me tiedämme, että Euroopan lainsäädäntö suojelee kansalaisia paremmin ja euro on vakaampi. Haluaisin myös mainita direktiivin, joka koskee epäoikeudenmukaisia sopimusehtoja. Mm, se on tässä suhteessa tärkeä ja se pitäisi ottaa huomioon näissä valuuttalainoissa. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Seuraavaksi Guengel-ryhmästä. Edustaja Matias, olkaa hyvä, kuusi minuuttia. Senhor presidente, senhor comissário, Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Tämä on tekninen kysymys, mutta tämä on myöskin poliittinen kysymys pohjimmiltaan. Tämä vaikuttaa hyvin moniin muniin kysymyksiin. Ja me puhumme nyt vähän väärästä aiheesta, koska jos otamme huomioon lainat, joista on ilmoitettu, niin ne otettiin kansallisessa valuutassa eikä ulkomaan valuutassa. Mutta nyt on turha kuvitella mitään muuta kuin sitä, että tavoitteena on se, että tässä poistetaan riskejä rahoitusinstituutioilta ja tämä vastuu säilytetään kuten aina asiakkaiden harteille. Ja ainoa peruste on pankkialan kannattavuuden kannalta se, että riskin pitää langeta myöskin pankkien harteille ainakin osittain. Ja näin pitäisi todeta kaikissa luottosopimuksissa, mutta näin ei käy esimerkiksi asuntolainojen osalta. Ja monet perheet ovat joutuneet traagiseen tilanteeseen, koska he eivät ole pystyneet maksamaan lainaa he menettivät kotinsa, mutta joutuvat kuitenkin maksamaan lainaa edelleen. Eli tällainen riski on aina olemassa perheillä. Rahoitusala on täysin suojattu. Ja mielestäni tämä komission vastaus paljastaa kyllä aika hyvin Euroopan toimielinten asenteen, mitä tulee rahoitusalan sääntelyyn. Niillä ei ole mitään ongelmia toimia kansallisella tasolla, esimerkiksi Portugalissa Banifin myynnin osalta, mutta on kuitenkin kansalaisia, jotka ovat puhuneet sopimuksista, jotka ovat vilpillisiä ja sääntöjen vastaisia. Ja vastaus on yksinkertainen. Eli Näitä asioita sitten käsitellään tuomioistuimissa. Ja sitten on kilpailumenettelyitä, konkurssimenettelyitä. Ja huomaamme, että on vaikea suojella kansalaisia rahoitusalan väärinkäytöksiltä. Ja näistä syistä Euroopan toimielinten ja koko EUn uskottavuus on heikentynyt huomattavalla tavalla koko Euroopassa kansalaiset eivät voi jatkaa näin raskaan taakan alla, eikä rahoitusala voi enää jatkaa tämän tyyppistä toimintaa. Ei riitä se, että tehdään lupauksia tai että komissio haluaa suojella kuluttajia, vaan nyt täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin. Haluaisin, että komissiokin sitoutuisi kansalaisten suojeluun samalla tavalla kuin se suojelee markkinoita ja pääoman liikkuvuutta. Madame, for your... Kiitoksia. Ja seuraavana sitoutumattomista edustaja Murvai. Puolitoista minuuttia. Köszönöm szépen, nagyon vártam ezt. Kiitoksia, puhemies. Odotimme tämän päivästä keskustelua ja hädin tuskin uskoin silmiäni, kun näin, että keskustelisimme valuuttalainoista vihdoin viimein olemme saaneet, tai eurokraatit ovat saaneet tarpeekseen siitä, että he saavat satoja kirjeitä ihmisiltä, jotka ovat epätoivon partailla asuntolainojensa takia. Ihmiset ovat todella saaneet tarpeekseen. Euroopassa tuhannet elävät velkaorjuudessa, pankkilaina velka, velassa. Tämä tuhoaa perheitä. Strasbourgissa ja Brysselissä osoitellaan yleensä aina sormella. Nyt vihdoin halutaan tehdä jotakin Euroopan kansalaisten hyväksi. Mutta mitä te haluatte oikeasti tehdä? Haluatte aloittaa Kroatia vastaan rikkomusmenettelyn, koska Kroatia, Kroatian valtio asettui ihmisten tai uhrien puolelle pankkeja vastaan. Me olemme Kroatian takana, me tuemme, tuemme Kroatiaa. Teidän tulisi hävetä. teillä on yhteyksiä talousrikollisiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä on mafia. Miten voitte edes katsoa peiliin? Teidän pitää todella hävetä. Entä ihmiset, hyvä komission jäsen, miten haluatte pelastaa ihmiset? Te haluatte vain suojella pankkeja. Um, deputy Iji Pospisilu. Edustaja Pospisil seuraavana kolme minuuttia. Předsedající, eh, ta debata je mimořádně zajímavá. Kiitoksia puhemies. Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja on todella sääli, että meidän täytyy käsitellä tätä erittäin mielenkiintoista aihetta näin torstai-iltapäivänä. Komissaari, olen kuunnellut huolella sitä, mitä teillä on sanottavananne. Olen ilahtunut siitä, että Euroopan komission mielestä on tärkeää keskustella yksittäisten kansallisten hallitusten kanssa, jotka ehdottavat lainsäädäntöluonnoksia tässä tilanteessa. Ja olen ilahtunut siitä, että pyritte löytämään ratkaisuja, kun pyrimme auttamaan kansalaisia hankalassa tilanteessa, mutta samalla pyritte löytämään ratkaisun, joka ei vahingoita Euroopan unionin yhtenäismarkkinoita. Eli pyritään löytämään sellainen ratkaisu, joka ei ole takautuva, joka ei riko Euroopan integraatioperiaatteita vastaan. Yhtäältä Ymmärrän hyvin niiden ihmisten aseman, jotka ottivat valuuttalainan ja nyt ovat joutuneet hankalaan taloudelliseen tilanteeseen, mutta eihän tämä voi johtaa siihen, että hyväksytään sellaista lainsäädäntöä, joka on suoraan Euroopan unionin periaatteiden vastaista. Olen ilahtunut siitä, että komissaari seuraatte tätä asiaa, että olette vakuuttanut meille, että käsittelette asiaa yksittäisten hallitusten kanssa. No lyhyesti sanottuna, jos tietyt hallitukset haluavat auttaa omia kansalaisiaan, jotka ottivat tällaisen riskin ja ottivat heille mm, tuntu, hyvältä tuntuvan lainan, joka loppujen lopuksi on niin hyväksi, niin se täyt, sitä ei saa tehdä elinkeinoelämän eikä mikään toisen ryhmittymän kustannuksella. Jos autetaan yhtä velkaantunutta ryhmää, mitä muut velkaantuneet siitä ajattelevat? Ne, jotka esimerkiksi eivät ottaneet tällaista valuuttalainaa, Muistakaamme se, että tiettyjen velkaantuneiden auttaminen tapahtuu aina toisten kustannuksilla. Minä olen Tsekin tasavallasta hyvä komissari. Ja Itä-Euroopassa tässä nyt puhutaan suurmaksi osaksi. Silloin kun tällainen valuuttalainen buumi ja pääasiassa Sveitsin frangeissa oli olemassa, olin Tsekin hallituksessa ja varoitin Tsekin kansalaisia näitä hyviltä kuulostavia valuuttalainoja vastaan. Siitä syystä meillä tällaista ongelmaa Tsekin tasavallassa tänä päivänä ei ole. Meillä on vahva pankkisektori, vahva valuutta, vaikka me olemme pieni maa. Eikä meidän tarvitse käsitellä tällaisia ongelmia, joita naapurimaillamme on. Tietysti kysymys on myös siitä, millä tapaa tuolloiset Itä-Euroopan hallitukset olivat mukana tämän ongelman ratkaisemisessa. Miten paljon ne varoittivat kansalaisiaan siitä, että jos nämä ottavat valuuttalainoja, ne altistuvat yhä enemmän tälle vaaralle. me nyt tässä alistuko populismille. Ja minusta tuntuu, että te olette ehkä menossa hieman su- siihen suuntaan. Puhukamme näiden hallitusten kanssa, katsokaamme pitkän aikavälin ratkaisuja. Minusta yhtenäismarkkinat ovat tärkein arvomme. Eh, Kiitoksia edustaja Pospisil. Pysytte myös aikarajassa. Ja seuraava puhuja on edustaja Kelly. Kolme minuuttia. Ei, anteeksi, anteeksi, sanoo puhemies. Edustaja Mammikins, kanteeksi, että sanoin väärin. Dear colleagues, if one looks... Kiitoksia. Kollegat, jos nyt katsotaan eri valuutoja ympäri maailmaa, niin on selvää, että valtaosa liikkuu rajojen yli kaupassa, investoinnissa. Ja siksi kauppasuhteissa – kansallisella valuutalla pitää olla vaihtosuhde. Euro, jen, dollari, hunta, australian dollari, sveitsin frange, Venäjän ruble ja Kiinan jun ovat tällaisia valuutteja. Ja tämä koskee myöskin lainoja, ainakin kes- Euroopan keskuspankin mukaan tammikuussa 2016 valtaosa muuvalutaisista lainoista tapahtui dollareissa ja Sveitsin frangeissa ja kotitaloudet ottavat eniten lainaa. Ja riippuen siitä, missä maassa ollaan, esimerkiksi Bulgariassa yritykset ottavat näitä lainoja eniten ja kotitaloudet ovat taas ykkössijalla Puolassa. Unkarissa ja Tsekin tasavallassa kotitalouksien lainoja muissa valuutoissa ei juurikaan ole, ja Britanniassa, Kyproksella, Irlannissa ja Luxemburgissa valtaosa näistä ulkomaan lainoista te otetaan rahoituslaitoksissa. Ja esimerkiksi puolessa Kreikassa noin puolet näistä lainoista on muussa valuutassa. Eli riippuen maasta, otan huomioon talouskasvun ja muut kysymykset, siellä täytyy katsoa, missä valuutassa kannattaa ottaa lainoja. Ja sitten jos on laina muussa valuutassa kuin kotimaan valuutassa ja jonka lainaehdot on määritelty etukäteen, niin silloin sopimus pakottaa osapuolia noudattamaan aikaisemmin määriteltyjä vaihtokursseja. Mutta kaikki ulkomaan valuuttalainat eivät ole katettuja ja siksi tarvitaan nyt sääntelyä, jotta pystytään luomaan ympäristö, jossa potentiaaliset lainanottajat tietävät lainan erityispiirteistä, eivätkä pankit voi esittää kohtuuttomia vaatimuksia lainanottajille. Suurin riski on se, että vaihtokurssit saattavat heilahdella esimerkiksi sen jälkeen, kun Bulgarian ja Tantkan valuutat on sidottu euroon ja yksi ainoa asia, josta pitää huolehtia, on tulojen vakaus, mutta jos Ukrainan tai Venäjän kansalainen päättää ottaa lainan ulkomaanvaluutassa vaikka dollarissa tai euroissa, niin pari vuotta sitten tilanne oli hyvin erilainen mikä johtuu Venäjän ja Ukrainan valuuttojen kurssimuutoksista viime vuosina. No tietysti on tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät yhteisen valuuttaan rahoituskriisissä, tai sitten voi olla sisäistä talouden epävakautta yhdessä tai useassa valtiossa, kuten Kreikassa. Kreikan instituutiossa drakmaa pohdittiin jokin aika sitten. Yhteisvaluutta on etu. Ja jos lainat on otettu muun maan valuutassa, niin yhteisvaluutalla on sitten kiinteä vaihtokurssi suhteessa siihen valuuttaan, jossa laina on otettu. Pari kuukautta sitten komissiolle esitettiin kysymyksiä näistä lainoista ja näistä takautuvista vaihtokurssimuutoksista. Ja tämä koskee lähinnä EUn jäsenvaltioita EUn, euroalueen ulkopuolella – ja monet usein ostavat autoja, joiden hinta on valuutassa. Ja näin. Sadat tuhannet kotitaloudet ovat riskissä, mikäli vaihtokurssit muuttuvat nopeasti. Ja monilla ihmisillä on myöskin asuntolainoja, jotka oman valtaiseksi on jollain kansainvälisen, kansainvälisen valuutan määräisiä. Ja yksi tärkeimpiä kysymyksiä tässä on se, että tämä takautuva vaihtokurssimuutos ei noudata kurssien muutoksia, ja tämä estää silloin pääomien vapaata liikkuvuutta. Ja tämä saattaa vaikuttaa vaikuttaa siihen, että investoijat eivät enää luota sisämarkkinoihin. Ja lisäksi tuomioistuin pari vuotta sitten alkoi tarkastella näitä lainasuunnitelmia, mutta niitä ei ole vielä katettu EUn lainsäädännössä. Komissio on vastuussa siitä, että EUn oikeutta panan oikealla tavalla täytäntöön, ja siksi täytyy tehdä tämä asia hyvin selväksi eli mikä on näiden takautuvien valuuttamuutosten ja jäsenvaltioiden sitoumusten välinen suhde. Ja lisäksi tämä tuomioistuimen lausunto, jos se pitää paikkansa, niin silloin on myöskin tarpeen laajentaa tätä lain kattavuutta lainoihin, joita tällä hetkellä ei ole katettu. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Polchak Kolme minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Olen erittäin pahoillani siitä, että näin tärkeästä aiheesta puhutaan torstai-iltapäivänä. Mutta toisaalta oli hienoa kuunnella sitä, mitä komission jäsenellä oli sanottavana. On aivan selvää, että komissio suhtautuu asiaan vakavasti ja arvostan tätä kovasti, vaikkakin tuntuu siltä, että paljon työsarkaa vielä riittää. Tämä kyseinen aihe check-in tasavallassa ei ole mitenkään spesifi ongelma, ei se ole kovinkaan voimakkaasti meihin vaikuttanut, mutta monet muut Keski-Itä-Euroopan maat ovat joutuneet ilmiön kouriin. Ja monissa maissa valuutta lainoja oli enemmän kuin paikallisessa valuutassa otettuja lainoja, koska valuuttalainojen korot olivat niin matalat. Oli fluktuaatiota, vaihtelua valuuttojen välillä ja yhtäkkiä monet joutuivat maksamaan lainoistaan paljon enemmän korkoa kuin odottivat. Ja yhtäkkiä päätettiin ottaa käyttöön taannehtivia toimia erityisesti silloin, silloin kun näitä lainoja muunnetaan paikalliseen valuuttaan. Mutta tämän kaltaiset toimet todella vesittävät yhden periaatteistamme, eli pääoman vapaan liikkuvuuden. Ja samoin tällä heikennetään oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Tämäkin on yksi keskeisistä perusperiaatteistamme. Ymmärrän kyllä, että jotkut jäsenvaltiot todella haluavat ratkaista näiden lainaajien, lainanottajien hyvin hankalan tilanteen, mutta tällainen taanehtiva toiminta pitäisi tuomita. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat hyvin tärkeitä. Pitää myös lisätä tietoisuutta lainanottajien keskuudessa. Emme voi lähteä sellaisiin toimiin, joilla todella vesitetään ja rapautetaan Euroopan unionin perusperiaatteita, esimerkiksi sijoittajien luottamusta. En sulle silmiäni asialta. Tiedän, että on myös muita tähän, jotka käyttävät väärin sopimusten pykäliä. Esimerkiksi Unkarissa käytetään erilaisia korkotasoja EU-tuomioistuinkin on tarkastellut tällaisia tapauksia. Eli on ollut tiettyjä lausekkeita, joista on ollut hyötyä vain pankke, pankeille. Ja komissio puhui myös kuluttajan oikeuksista. Olen erittäin iloinen, että näin teitte. Kuluttajien oikeuksia tulisi parantaa, mutta samalla kuitenkin niin, että oikeusvaltioperiaatteita ei heikennetä. Saa pan poseł Sean Kelly. Cinque minuti, bardzo proszę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 saattaa saada aikaiseksi huonoja, erittäin huonon lopputuloksen. Pankkien pitäisi tarjota sellaisella korolla lainaa, että kuluttajat voivat sen hyväksyä. Monet varmaan ovat samaa mieltä, että jos otetaan valuuttalainoja, taloudesta tulee epävakaampi. Silloin kun valuuttalainoja on prosentuaalisesti paljon, kotitaloudet ovat alttiita korkon vaihteluille ja se taas vaikuttaa asuntotuotantoon. Siitä syystä äh, polttolainojen suurempi määrä johtaa siihen, että äh, korkotasot vaihtelevat yhä enemmän ja volatiliteetti lisääntyy. Tämä kaikki johtaa siihen, että kotimaan valuutassa ilmaistut kustannukset kasvavat, se saattaa johtaa systeemiseen pankkikriisiin puolestaan. Minusta tämän tulisi toimia vir- varoituksena myös Yhdistyneen kuningaskunnan äänestäjille ennen Brexit-äänestystä. Jos Brexit tapahtuu, Yhdistyneen kuningaskunnan pankit joutuvat tarjoamaan myös valuuttalainoja ja mahdollisesti se saattaa lisätä epävakautta sen talouteen aikana, jolloin se ei tarvitse sitä yhtään enempää. Tässä mielessä kannatan sitä, että komissio on tunnustanut tämän ongelman. Ja min, minun maani ja Eurooppa on joutunut muuten kärsimään tästä liikaa. Minä kannatan tätä työtä, jota täällä tehdään näiden ongelmien korjaamiseksi. Lopuksi haluan todeta komissaarille, että teette hyvää työtä, arvostamme sen, jatkakaa samaan malliin. Vetoan jäsenvaltioihin, että ne täytäntöönpanevat täysin ne säännökset, jotka löytyvät äh, asuntoluottodirektiivistä. Ja eurooppalaisille kuluttajille sanon, että kun puhutaan valuuttalainoista, varokaa suutta, lampaan vaatteissa. Äh, thank you, dziękuję bardzo, panie pośle. Otrzymałem zgody. Kiitoksia.